Hyvät kollegat, sitten äänestysselitykset seuraavaksi. Ensinnäkin Stevenson, mietintö. Kollega Zanikki. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Neuvoston asetus liittyen läntisen sillikanaman ohjelmaan on hyväksynyt ennen kuin perussopimus astui voimaan, siksi on käynyt tarpeen se mukauttaa siihen. Tämä asetus on kaatopolitiikassa myös perussopimuksiin sopeutettu. Nimittäin tässä tapauksessa omittu tapaus voi vaikuttaa myös päätöksentekomenettelyyn, jota käytetään muissa monimuotoisissa ohjelmissa. Siksi minä olen äänestänyt tämän puolesta. Kiitos. Kiitoksia kollega Zanicki. Sitten edustaja Jaar, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ehdotus parlamentin asetukseksi, siinä on kaksi ulottuvuutta. Toinen on sisällöllinen sisällöstä. Sitä ei vastaan ei voi sanoa mitään, mutta sen sijaan on tärkeää, että kun on ylikalastusta, niin ryhtyä toimenpiteisiin. Mutta toinen asia on yhtä tärkeä ja sen vuoksi tuin tätä mietintöä. Kyse on kysymyksestä, että milloin on delegoidut säädökset ja milloin on tavanomainen lainsäädäntömenettely ja milloin se avataan. Tuen nimen omaan esittelijän käsitystä, joka sanoo, että toimivaltuuksien siirtäminen komissiolle täytyy olla rajoitettu ajallisesti, koska kyse on siitä, että missä poliittinen voima oikeasti on, onko se komissiossa vai parlamentissa. Ja olen edelleen siinä käsityksessä, että Parlamentti ei voi antaa kaikkia valtuuksia komissiolle. Kiitoksia kollega Jaa. sitten kollega Keli, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Minä kuuntelin koko keskustelun aamupäivällä tänään Stevensin mietinnön tiimoilta ja minun on kyllä todettava, että oli todella järkyttävää kuulla – että ei ole ollenkaan tunnustettu Lissabonin sopimuksen vaikutusta ja yritykset sivuttavat sen kokonaan. Kun ajatellaan, että Pat Cope, Davis, Stevenson tekevät kaikki parhaansa muutenkin lailla niin, että voitaisiin selvitä näistä ongelmista, joita kalastusalalla on. Ja kun tätä ei tunnusteta, niin se ei ole oikein ja meidän ei sitä pitäisi myöskään hyväksyä. Aamupäivällä äänestin, kuten enemmistökin, tämän mietinnön puolesta. 595 610 äänesti tämän mietinnön puolesta. Minä toivon, että tämä antaa ihmisille rohkaisua Kiitoksia kollega Kelly. Sitten edustaja Kamal, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitokset saa mahdollisuuden kertoa kantaani tästä erityisaiheesta. Haluaisin onnitella Eva Stevensonia ECR-kollegani tämän läpi. Mutta katsotaan yhteistä kalastuspolitiikkaa kokonaisuudessaan. On aika selvää, että se on epäonnistunut. Se on ollut harjoitus, joka on keskitettyä vähän kommunistista kalastuspolitiikkaa. Se on johtanut kestämättömään toimintaan merillä. Siellä ei aina tarpeeksi kalakantoja. Meidän pitäisi oppia tästä, kun etenemme minkä tahansa kalastuspolitiikan puitteista. Parhaat ovat sellaisia Islannissa, Uudessa-Seelannissa, Falklandissaarilla ja muilla alueilla, jossa on kalastuspolitiikka, joka perustuu oikeuksiin, joita voidaan käyttää ja joita voidaan periä tai myydä. Ja tämä olisi kannustin meille sitten myöskin tavalla hoitaa kantoja kestävällä tavalla, eikä tästä keskitettyä kommunistista kalastuspolitiikkaa, joka on johtanut siihen, että meret ovat tyhjentyneet ja katastrofi on seurannut. Tämä ei ole oikea lähestymistapa. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia, edustaja Kamal. Sitten edustaja Tänok vielä. Äänestin mietinnön puolesta sillikanta-asiassa. Tuen täysin mietinnön ehdotusta, että järjestöjen pitäisi olla perustavaltuusemmassa osassa, kun modifioidaan monivuotisia suunnitelmia. Minun mielestäni komissiota pitäisi vaatia pyytämään neuvoa äh, alueelliselta neuvonantajien neuvostolta esimerkiksi ja myöskin kalastuksen tieteelliseltä ja tekniseltä komitealta. Ennen kuin tehdään mitään muutoksia monivuotisiin muutoksiin, on olennaista, että kalakannat säilytetään ja kaikki neuvot, joita voidaan saada äh, tuhoutumisasteesta näitä eksperteiltä varmaankin äh, auttavat komissiota, jotta voidaan tehdä parempaa sääntelyä ja tehdä päätöksiä perustuen tieteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tanok. Tässä selitykset Stevenson mietintö ja sitten Ade mietintö. Edustaja Zanikki, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos, kiitos puhemies. Monet yritykset, globaalit ja yes, muut, jotka viime vuosina ovat iskeneet Eurooppaan ja vaikuttaneet kansalaisten terveyteen. Aderin mietintö liittyy direktiivi uudistamisen ja puututtaisiin näihin onnettomuuksiin, jotka liittyvät vaarallisiin aineisiin, jotka usein ympäristöjoutuessaan saastuttavat myös. 2015 kesäkuusta alkaen tulee voimaan määräyksiä, että voidaan ympäristöä suojella ja myös ennaltaehkäistä näitä onnettomuuksiksi. Olen äänestänyt tämän puolesta. Kiitoksia, herra puhemies. Kiitoksia, edustaja Tsanikki. Sitten Edustaja Otsi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Muistan näitä muutamia suuria ympäristö katastrofeja, jotka kaikki tunnemme, niin pitää todeta, että niitä on liian vähän tapauksia, joissa tällaiset tapaukset, niistä on sunut ollut on seurannut ympäristökatastrofeja. Tämä osoittaa sen, että tällaisilla, tällaiset onnettomuudet voivat ottaa rajat ylittäviä seuraamuksia ehdotin äänestämään ehdotuksen puolesta, koska minusta pitää korvata se vuoden kuusi direktiivi, joka on voimassa tällä hetkellä. ei pidetä ylläpidetä tämän hetkestä suojelusta, vaan pitää kehittää sitä ja vahvistaa sitä suojelua. Uskon, että uusien määräysten pitää olla selkeämpiä, johdonmukaisempia ja parempia, helpompia ymmärtää. Meidän pitää myöskin vähentää hallintoa, menettelyä ja, menettelyä ja taakkaa meidän pitää antaa tietynlaista joustavuutta, jotta voimme myöskin I osaa helpommin uudistaa ja että voimme paremmin näin harmonisoida 1262 asetusta. Tämä asetus pystyy juuri paremmin hallinnoimaan näistä vaarallisia aineita näissä tilanteissa. Kiitoksia edustaja Antoniotsi. Sitten edustaja Repo, olkaa hyvä.

Kiitoksia edustaja Repo. Sitten edustaja Jaar, olkaa hyvä. Ja, dank, Herr Kiitos, puhemies. Onnettomuus, joka tapahtui Sovesossa Italiassa ja vaati monia ihmishenkiä, niin sehän osoitti aikana, miten tärkeää on myös teollisuuden osalta ja niiden onnettomuuksissa ryhtyä ennaltaehkäisevien toimenpiteisiin niin, että, että näissä laitoksissa on turvallisuusmenetelmät toimossa. Sovessa 1, sovessa 2 on nyt nimetty ja nyt sovessa 3 ja yritykset ja jäsenvaltioiden viranomaiset ovat sitoutuneet siihen, että vältetään onnettomuuksia ja tässä on monitasoinen lähestymistapa. Että mitä vaarallisemmista aineista on kyse sitä tiukemmat säännöt Täytyy tehdä suunnitelmia, evakuointisuunnitelmia, suunnitelmia varallisten aineiden varalta ja toteuttaa. Ja nykyinen direktiivi kattaa 10 000 yritystä ja se osoittaa, ja tämä luku osoittaa, miten tärkeä asia on. Ja sen vuoksi olen putukannut tätä mietintöä kokea ajan. Kiitoksia edustaja Jaara. Sitten edustaja Hänen, olkaa hyvä. Kiitos varapuhemies. Aika vaik- oudolta vaikuttaa, kun ajattelen, mitä tämän salin ulkopuolella tapahtuu, vararikot, kriisi. Ja me käytämme aikaa siihen, että me puhumme suuronnettomuusvaaroista, joissa vaarallisia aineita. Aika karmea ajatus tässä tietenkin on taustalla, kun että kaikki vaarallisin aine kai on euro. Ei kirjallisesti tietenkään ymmärrä, että jotka olivat allergisia myös, kun sitä käytettiin niin jotain metallia, mutta, mutta en sitten minäkään käytä sitä euroa vastustaessani, mutta se, että poliitikot ovat vain poliittisen unionin unelmissaan ja ovat jättäneet huomaamatta kaikki vaaralliset puolet näissä suuronnettomuuksissa, köyhyydessä siis, deflaatiossa – maamuutossa, epätoivossa ja veronkorotuksissa, koska me olemme niin rakastuneita tähän unelmaan lähemmästä unionista. Euroopan unionin parlamentin ulkopuolella Brysselissä on patsa, sillä on naishahmo, jolla on euro kädessään merkkinä valuutasta. Sitten vuosien päästä ehkä, kun parlamentti on jo raunioiden arkeologit löytävät tämän valtavan kädettömän jalattoman naisen ja, ja sanoi, että katsokaapa minun tekojani. Kiitoksia edustaja Hänen. Seuraavaksi me kuulimme ei aina vaikka, vaikka okay, että aihetta koski, niin oikeastaan varsinaisesti kommenttinne. Seuraavaksi edustaja Pasesku, olkaa hyvä. Vă Kiitos. Kiitos, puhemies. Olen siis puolella, koska onnettomuuksien todennäköisyyttä täytyy vähentää, kuten Unkarin muuta katastrofi 2010 täytyy pystyä välttämään, jotta voidaan välttää ihmisille ja ympäristölle aiheutuva haitta. Vaikka direktiivi näyttää toimivan hyvin, sitä täytyy muuttaa, jotta toimeenpanoa voidaan parantaa ja vähentää hallintorasitetta. Merkittävimmät muutokset liittyvät siihen, että saadaan, miten saadaan tietoa ja miten yleisö pystyy osallistumaan päätöksentekoon. Suojelun korkeampi taso on tarpeen. Ja direktiiviä pitäisi täten siinä valossa tarkastella. Julkinen tieto on olennaista siinä, että se auttaa luomaan luottamuksen ilmapiiriä. Kun ihmiset saavat selkeää ja tarkkaa tietoa, he voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin vakavissa onnettomuuksissa. Kiitoksia edustaja Pasescu. Seuraavaksi edustaja Kamal. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, varapuhemies. Minusta on tärkeää, että me ajattelemme kaikenlaisia vaarallisia aineita, myrkyllisiä aineita. Ja on hyvä, että katsotaan tätä asiaa. Mutta katsotaan tätä äh, laajemmassa mielessä taloustilanne, pitää katsoa myöskin varasta velkaa, jota meillä tällä hetkellä on. Miksi valtiot käyttävät enemmän varoja kuin meillä oikeastaan on käytössämme? Pitäisi katsoa varasta velkaa, joka meillä on. Miksi heidän pitää käyttää enemmän rahaa kuin heillä on käytössään? Tämä johtaa vaikeisiin tilanteisiin. No pitäisi katsoa moraalikatoa, joka johtuu siitä, että pankit ja valtiot menettävät paljon rahaa, jos pankit kaatuvat. Tämä on todellinen vaara, koska siellä menee rahaa. Meidän pitää katsoa myöskin euron vaaraa niille mailla, jotka eivät ole kilpailukykyisiä. He eivät voi pysty pitämään tilannetta yllä. Tällä on vaara heidän kansalaisilleen. Meidän pitää katsoa kaikkien taajat, jotka ovat maista köyhempiä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Kamal. Kiitoksia, edustaja Kamal. Sitten edustaja Tänak, olkaa hyvä. Ah, Anteeksi, se ei olekaan tässä mietinnössä. Näin ader mietintö on käsitelty ja seuraavaksi RIIS-mietintö. Edustaja Antoniotsi, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitos, puhemies. Direkti 2009 neuvoston ja parlamentin hyväksymänä 2009 kesäkuussa liittyy elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu erityisesti lääketarkoituksilla on erityismääräyksiä myös kokoonpanosta ja niiden la- laatimiseksi. Direktiivi suurelta osin ei vastaa enää vaatimuksia, joita kuluttajilla tänä päivänä on. Oli tarpeen siis tarkistaa perusteellisesti direktiiviä, siksi olen äänestänyt tämän esityksen puolesta, jonka Riis on tehnyt. Kuitenkin pidän välttämättömänä, että enemmän vielä valvotaan ja suojellaan kuluttajaa niin, että voidaan yksinkertaistaa sääntelyä tässä asiassa, kun ajatellaan vaikeuksia, joita jäsenvaltioilla on ollut, kuten myös toimijoilla alalla, kun on tulkittu eri säädöksiä ja määräyksiä elintarvikealalla. Näin voitaisiin saada aikaan uudistuksia ja myös rinnakkaisia tuotteita kaikkialla Euroopassa. Se olisi yhdenmukaisempaa koko sisämarkkinoilla, varsinkin jos ajatellaan PK-yrityksiä ja loppukäyttäjiä. Kiitoksia edustaja Antoniotsi. Edustaja Repo, olkaa hyvä.

ja tehnyt erityisiä säännöksiä imeväisten ja pikkulasten ruuista ja myöskin lääkinnällisistä tarkoituksista tarkoituksista ruokavaliovalmisteista. Kuulostaa hyvältä. Käytännössä on kuitenkin vaikeuksia, on eri ihmisiä, joilla on eri ruokavalioita, joiden täytyy pitää niistä kiinni, tarvitsevat tietyt tiedot ja terveysvaliokunnassa olen, kansanterveysvaliokunnassa olen ollut kiitollinen siitä, että konflikti on ratkaistu. Toisaalta ei haluta harhaanjohtavaa mainontaa, toisaalta tarvitaan tarpeeksi tietoa, kolmanneksi tarvitaan Tarvitaan myöskin kattavaa tietoa kansanterveysvaliokunnalle. Kiitokset, se on tämän läpi ja tämä on todellakin juttu, joka voi toimia järkevästi käytännössäkin. Kiitoksia vielä kovasti ja näinpä voin äänestää. Pystyn äänestämään mietinnön puolesta. Kiitoksia. Edustaja Jär sitten. Edustaja Nikolai. votat Kiitoksia kovasti, puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minun mielestäni se on yksi tärkeimpiä äänestyksiä tänään. Ei ole kyse pelkästään, että 94 direktiiviä korjattiin, vaan siinä otettiin huomioon myös kuluttajista haavoittuvat ryhmät, ja se on ollut erittäin tärkeää. Usein kuluttajat joutuvat riittävättömän merkinnän uhreiksi. Se saattaa johtaa jopa tauteihin, joita on vaikea hoitaa. Olen erittäin kiitollinen näistä määräyksistä, jotka liittyvät gluteeniherkkyyttä se on huolestuttava määrin eh, johtanut keliakiasairauksiin monissa osissa Eurooppaa. Minä olen sitä mieltä, että mietinnön lisäksi tarvitaan myös vielä täytäntöönpano ja muita tukitoimenpiteitä, se toimii myös käytännössä. Kiitoksia edustaja Nikolai sitten kollega Janna Kodakis, olkaa hyvä. Kiitoksia. Meidän supermarketeissaan on erityiselintarvikkeita hyllyt täynnä. Juomia, ruokia vanhoille ihmisille, tuotteita, joilla pyritään vähentämään painoa tai sitten saada lisää painoa myöskin. Kuluttajat tai ansaitsevat valinnan mahdollisuuden, mutta ne pitää myöskin ymmärtää, mitä ovat ostamassa ja käyttämässä. Tämä vaataa, vaatii yksinkertaisempia merkintäsääntöjä näille ruokavaliottu valmisteille. Toivottavasti jäsenvaltiot, kun ne vanhat täytäntöön tätä lainsäädäntöön. Se johtaa hallinnon vähenemiseen eikä lisääntymiseen. Uuden lainsäädännön pitäisi myöskin helpottaa eikä vähentää pk-yritysten pääsyä markkinoille, sillä helpottaa sitä pääsyä markkinoille, antaa selkeää tietoa yrityksille, kuinka he voivat sitten kilpailla tehokkaasti markkinoilla. Ja tämän takia minä tuen tätä. Kiitoksia kollega Janna Kudakis. Sitten edustaja Takkula, olkaa hyvä

muuten toteaisin tästä mietinnöstä sen että mitä tulee sitten eh, keliakiaruokiin ne olisi ehkä voitu laittaa keliakiatuotteet sitten omaan mietintöönsä ja erikseen mutta tässä kokonaisuus ne tietenkin menevät koska on totta että tältäkin osin nyt täytyy päivittää lainsäädäntöä. kaiken kaikkiaan tämä on hyvä uudistus kolmekymmentäviisi vuotta on aikaisemmasta lainsäädännöstä ja sen vuoksi täällä oli jo korkea aika nyt saattaa uutta lainsäädäntöä ajantasaista voimaan. Kiitoksia edustaja Takula. Sitten edustaja Harkin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä vietintöä. Se on aika merkittävä ja hyvin kohtuullinen asiakirja, joka auttaa tilannetta. On hyvä, että tunnustetaan myös se, että, että meidän on erittäin hyvää ja kuudesta kuukaudesta eteenpäin tarvitaan monipuolista ruokavaliota, mutta 86 tarkistusta tuli myös, koska siinä puututaan markkinointiin ilmeisesti pikkulapsille tarkoitetussa ruuissa, varsinkin alan lehdissä tai muuten eri julkaisuissa. Se menee kuitenkin liian pitkälle. Siinä puututaan kuluttajien valintoihin. Harva ostaa kuitenkaan näitä erikoislehtiä tai tieteellisiä julkaisuja. Siinä TV-mainoskin kiellettäisiin, eikä se ole oikea suhtaista kohtuullistakaan. Olen samaa mieltä, että selvä ero tehtäisiin myös imeväisten pikulapsille tarkoitettujen ruokien välillä, mutta ei täyttä kieltoa kuitenkaan. Maat voisivat ehkä jopa enemmänkin rajoittaa mainontaa tai tulisi EU-tasolla täyskielto näissä julkaisuissa, niin ei se ole oikeasuhtaista. Kiitoksia edustaja Harkin. Seuraavaksi siis edustaja Zaborska, Puhemies. Säännöt, jotka koskevat merkintöjä ruuille, jotka on tarkoitettu imeväisille ja pikkulapsille sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu ruokavalivalmisteet, niin nämä merkinnät täytyvät olla tarkemmat. Parempaa sääntelyä tarvitaan, jotta voidaan suojella kansanterveyttä. Ei ole kyse siitä, että kielletään valinnanvara ihmisiltä, mutta ihmisten valintojen pitäisi perustua selkeisiin ja totuudenmukaisiin tietoihin. Sen vuoksi uskon, että mainonta tällä alalla pitäisi olla korkeampien eettisten standardien alaisena ja myöskin tuottajien intressinä pitäisi olla, että valvonta on tiukkaa. Haluaisin onnitella herra, ö, anteeksi, rouva Riisiä ammattimaisesta lähestymistavasta ja onnittele mietinnöstä. Kiitoksia edustaja Zaporska ja edustaja Pasesku. Kovasti kiitoksia herra puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minä olen erittäin kiitollinen siitä, että lainsäädäntöä tarkistetaan näiden elintarvikkeiden kohdalla myös lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoituissa ruokavalion valmisteissa. Ehkä tässä tarvitaan järkiperäistämistä ennen kaikkea merkinnöissä. Tämä koskee varsinkin haavoittuvimpia väestönryhmiä kuluttajien parissa. Heidän pitäisi pystyä hyötymään suuremmasta oikeusvarmuudesta. Lisäksi meillä pitäisi olla paljon vähemmän virkavaltaisuutta. Niin ikään tuotteita pitäisi kautta Euroopan kohdella yhdenvertaisesti niin, että kilpailu kyky säilyisi yhtäläisenä kaikille. Sisämarkkinat hyötyisivät nekin tästä. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia edustaja Pasescu. Tämä oli riis liittyneet puheenvuorot. Sitten päätös, esitykset seuraavaksi. Julkiset kuulemiset ja niiden saatavuus kaikilla EU-kielillä. Edustaja Piilan, olkaa hyvä. Herr kollegi Piilan. Edustaja Piilan, olkaa hyvä. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kielellinen monivuotoisuus EU:ssa voi olla ongelma tietotekniikassa sekä julkisessa hallinnossa. Se, että taataan kansalaisille oikeus julkiseen kuulemiseen ja se, että pääsevät käyttämään virastopalveluita omalla kielellään on tar- olennaista eurooppalaisen perheen säilymisen kannalta. Jos sanotaan suoraan, niin se vahventaa demokratiaa EUn maissa se, että kansalaiset saavat julkisen kuulemisen laajemmin mukaan, voi olla osoitus rakentavasta yhteiskunnallisesta keskustelusta, että saadaan heidät politiikkaan mukaan ja luodaan luottamusta eurooppalaista politiikkaa kohtaan. Nyt kun on Euroopan kansalaisten vuosi, on tärkeää parantaa ihmisten tietoisuutta heidän kansalaisoikeuksistaan. Täytyy ottaa myös kansalaisjärjestöt paremmin mukaan ja taata kansalaisille oikeus saada tietoja omalla kielellään. On tärkeä asia, sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta. Kiitoksia edustaja Piilan. Sitten edustaja Hännan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos varapuhemies. Jokaisella kansalla on oikeus toimia toimielinten kanssa omalla kielellään. Ja se on harvoja merkkiä siitä, että tämä porukka kansakunnista on olemassa. En oikein ymmärrä ne argumentit. Joku sanoi jopa minun valpiirissäkin, että miksei Euroopan parlamentti on hyväksynyt vain englanniksi tai englanniksi ja ranskaksi ja saksaksikin. Että vaaditus, vaatimus poistettaisiin, että kaikki olisi suurimmat esteet poistettu samalla myös supervaltiota, jos nämä poistettaisiin. Mutta tavallaan olemme hyväksymistä kieltä myös siinä tavassa, jolla me käymme keskustelua näistä asioista täällä käytämme sellaisia muotoiluja, joita ei koskaan muualla käytetä oikeasuhtaisuus, toissijaisuusperiaate, että enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa vastennetta varoille. Ei niitä kuule missään muualla kuin eurokraattien ja edustajien suusta. Jos ajatellaan George Orwellin liitettä, hän puhuu ankkapuheesta, että siinä ei ole ollenkaan aivot mukana, vaikka kieli käy. Jos puhutaan kliseitä, niin ihan varmasti ajatteleekin kliseillä. Siksi tämä on huolestuttavaa. Kiitoksia edustaja hänen. Seuraavaksi edustaja Takkola, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, minusta tämä on erittäin tärkeä esitys ja äänestin sen puolesta koska on kysymys siitä että julkiset kuulemiset ja niiden saatavuudet kaikilla eu kielillä

Kiitoksia edustaja Sitten edustaja Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. And to add another cliche... Kiitoksia. Yksi uusi klisee tähän pitkään listaan. Joskus kun täällä puhutaan demokratian vajeestakin. No, tämä on yksi tapa käsitellä demokratian vajetta. Sanon usein kansalaisille, että et äänestä pelkästään meppejäsi. Täällä on myöskin muita vaikutusmahdollisuuksia tänne parlamentin suuntaan. Ja yksi asia on, on se, että käy kuulumisprosesseissa mukana kerron aina kansalaisille ja sidosryhmille näistä kuulemisprosesseista, koska tämä on hyviä, hyvä väline. On hyvin tärkeää, että kansalaiset voivat viestiä omalla kielellään. Esimerkiksi myöskin tärkeää, että Irlannin puhujat voivat viestiä komission suuntaan omalla äidinkielellään. Mutta kieli ei ole välttämättä ainoa este. Myöskin vammaisten pitää pystyä puhua omalla tavallaan. Ja myöskin aikarajoja pitää katsoa tietenkin jos Pyuri suuren kansalaisjärjestöön on vaikea mennä nopeasti kuulemistilaisuuteen. Ja ka- tavallisilla kansalaisilla varsinkaan niillä ei ole mahdollisuutta mennä nopeaan menettelyyn, joten tarvitaan pidempiä aikarajoja kuulemisille. Kiitoksia edustaja Harkkin. Sitten edustaja Zaborska, olkaa hyvä. Puhemies, aikana, jolloin ihmiset ja poliitikot keskittyvät siihen, että miten löydetään tie ulos talous- ja rahoituskriisistä, niin saattaisi luulla, että kielellinen monimuotoisuus olisi toissijainen asia. Kuitenkin nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, koska jotta olisi solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken, ihmisten täytyy ymmärtää, että mikä on yhteinen olemus jos ihmiset eivät saa puhua omaa kieltään, se ei ole heidän oma Eurooppaansa. Ihmiset eivät enää välitä Euroopasta, yhtenäisvaluutasta ja yhteisestä tulevaisuudestamme. Sen vuoksi nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että EU viestii kansalaisilleen ja kansalaistensa kanssa kaikilla kielillä. Kiitoksia edustaja Zaporska, Sitten edustaja Pasesku. Kiitos, herra puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska Moni kuulemismenettely sisältää tärkeitä aiheita ja aika harva kuitenkaan osallistuu niihin. Kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, viestimet pitäisi saada paremmin tähän mukaan. Kaikilla täytyy olla pääsy sinne. Julkinen osallistuminen on erittäin keskeinen osa demokraattista hallintatapaa ja sitä pitäisi ruokkia. Siksi tiedon saatavuus kaikilla kielillä on elintärkeää meidän täytyy vielä lisätä ponnisteluja, me voidaksemme taata sen, että kaikki Euroopan unionin kansalaiset olisivat mukana. Nykyiset julkiset kuulemiset eivät ole riittävän hyvin järjestetty, meidän täytyy lisätä tietoisuutta oikeuksista ja hyödyistä, joita kansalaisille koituu Euroopan unionista. Unionin komissionkin pitäisi ryhtyä toimiin, että voitaisiin informaatiovajetta vähentää. Kiitoksia edustaja Pasescu. Edustaja Tanak, olkaa hyvä. Uh, Äänestin tyhjää tästä mietinnöstä julkiset kuulemet ja saatavuus jalokirjalle. Tietysti on tärkeää, että kaikilla kansalaisilla on oikeus ottaa yhteyttä instituutioihin millä tahansa kielellä. Sitä täytyy kunnioittaa myös tärkeää, että kaikki kuulemiset ovat yhtäläisesti kohdeltuja, että ne ovat saatavissa samalla tavalla, mutta en tue monikielisyysjärjestelmää. Siinä mielessä se on liian teho, tehoton ja kallis. En pidä Paapelin tornista ja kolme työkieltä, englanti, ranska, saksa, toimisi. YKssakin on vain kuusi työkieltä ja Euroopan neuvostossa on kaikki 47 jäsentä, silloin vain kaksi työkieltä ja EU niukkuuden aikana pitää kiinni 23 kielestä. Kiitoksia edustaja Tanok. Tämä oli julkisiin kuulumisiin liittyvät äästysselitykset. Seuraavaksi Tiipetin tilanne ja siihen. Edustaja Hänen, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Deputy. Kovasti kiitoksia, varapuhemies. Jos lyhyesti voin jatkaa 84 metaforaa. Me tunnemme politiikassa kyvyn ajatella kahdella rintamalla ristiriita-ajatuksia pitää mielessä. Se toteutuu monella tapaa esimerkiksi moni aggressiivisesti puoltaa alkuperäkansojen oikeuksia köyhissä osassa maailmaa ja kuitenkin puolustavat myös maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta muissa osassa maailmaa. No se on inhimillistä. Mutta tiivet on erityisen räikeä esimerkki tästä täällä me tykkäämme, taputtelemme selkäämme, että olemme demokratian puolesta, vapauden ja itsemääräämisoikeuden puolesta, mutta kun pyrimme noudattamaan tätä Euroopan unioniin, niin sitten tämä kaksinaisajattelu taas iskee. Jos jotkut alkuperäiskansalaiset pärjäävät paremmin omin lain, niin miksei portugalilaiset, britit tai jotkut muutkin demokraattiset yhteisöt Euroopassa. Eikö ole erikoista, että olemme kehitelleet itsemääräämisoikeutta ja vieneet sitä pitkin maailmaa, niin yhtäkkiä me käännämme selkämme siellä täällä. Vielen dank, Herr Kollege Hennen. Kiitoksia edustaja Hennen. Sitten edustaja Pitikov, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tätä päätöslausumaa esitystä vastaan, koska minusta tämä on provokaatio, joka on ikävä Kiinan suuntaan. Eurooppa-politiikassa. Ihmisoikeuksille teette karhun palvelus tässä sen suhteen, että parlamentti nyt johdatteli itsensä siihen, että pieni separatistinen tiivettiläinen loppariryhmä pyrkii näin rikkomaan Kiinan ja Euroopan väliset suhteet. Kiitoksia edustaja Pytikov. Edustaja Tanok, olkaa hyvä. Sorry, Mr. President. I voted in favor of the motion. Äänestin päätösasemaesityksen puolesta Tiibetistä. Tiibetin tilanne on edelleen hälyttävä. Buddhistimunkki uhrien sijainti on tuntematon ja tietysti täytyy saada sitä tietoa mahdollisimman nopeasti tuen sitä, että täytyy vaatia, että täytyy parantaa vieläkin paremmin huono ihmisoikeustilannetta ja EU-Kiina ihmisoikeusjaksonkin puitteissa on tärkeää, että Kiinan viranomaiset jatkavat ja intensifioivat keskustelujaan edustajien kanssa Dalai Laman osalta Tiibetin tilanteesta ja koska kestävä ratkaisu voidaan löytää vain niin, että kunnioitetaan kulttuurista autonomiaa ja hallinnon hajauttamista, vallan hajauttamista Kiinassa. Ja muuten tilanne vain huononee. Kiitoksia edustaja Tänök. Tämä oli viimeinen puheenvuoro Tiibetin tilanteeseen. Seuraavaksi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin tulevaisuus. Tämän keskustelun aloittaa edustaja Stadler. Olkaa hyvä. Sanoin eilen jo, että minä olen tästä Klume päätösasemaesitystä vastaan. Tähän on tullut muitakin argumentteja lisäksi. Jos tässä on selkeästi todettu, että euro muka kolmen kuukauden päästä on historiaa. Greenspan totesi täällä jo, että euro on karjutunut. Ja nyt sitten tässä sisämarkkinapolitiikkakin uhkaa karjutua, koska meillä on niin suuri työttömyys. No mitä me teemme sitten? Me teemme tästä lumen päätöslauselmaa, jossa katsotaan lisää sääntelyä sisämarkkinoille – näin pk-yritysten tilanne vaikeutuu vielä entisestään ja vaikea ylläpitää työpaikkaa. Tämä on väärä tie. Byrokraatia, joka on parhaimmillaan ehkä kansallista byrokratiaa, mutta tällainen muu byrokratia, se vain tukahduttaa yritysten toiminnan. Ei tällaista voi poliittisesti päättää, vaan mitään sallia heille mahdollisuus, että vähennetään sääntelyä eikä luoda lisää sääntelyä. Juuri tätä tämä lume päätöslausuma vaatisi. Ja tämän takia sitä vastaan. Kiitoksia edustaja Stadler. Sitten edustaja Matsoni, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Minä en ole samaa mieltä äsken puhuneen kollegan kanssa. Minä olen sitä mieltä, että parlamentti toimi hyvin, käytti oikein toimivaltaansa ja hyväksyi päätöslauselman, Kaikille on käynyt selväksi, miten kiireellisesti meidän täytyy rakentaa sisämarkkinoilla, että tulee uusia lakeja, vaan täytyy jo täytäntöön panna säädöspakettia, joka meillä on jo käytössämme. Meillä täytyy huomioida myös tämä kasvunäkökohta sisämarkkinoilla. Se on mukana päätöslomaesitykset. Siellä toimia täytyy huomioida, koska Yli 90 prosenttia markkinoista on pk-yritysten hallussa. Täytyy arvostaa niitä ja meidän täytyy uudelleen miettiä myös määräyksiä. Miettiä ei pelkästään vain voittoa, myös ihmistä. Meidän täytyy totta kai olla kokonaisvaltainen tässä. Meidän täytyy myös kerroin vaikutusta korostaa, koska näin voidaan kansallistakin taloutta tukea. Tässä yksi ajatus vain on erittäin tyytyväinen siihen, että me hyväksymme mikrofoni katkaisti puhujalta. Kiitoksia edustaja Mazzoni. Edustaja Nikolai seuraavaksi. Kiitos puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka mielestäni on tärkeä. Se koskee sisämarkkinoiden tulevaisuutta. Siitä saadaan visioita ja ratkaisuja Uskon, että sisämarkkinat ovat pääpilari Euroopan yhtenäistymisessä, yhdentymisessä. se käsitellään myös eurooppalaista virkavaltaisuutta. Sen vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2015 mennessä on olennainen tavoite. Ja jäsenvaltion ja komission täytyy nyt kääriä hihansa asian osalta niin, että ihmiset ja yritykset voivat toimia paremmassa ympäristössä. Molempipuolinen tunnustaminen ammattipätevyyksissä direktiivin artiklan 59 mukaan on erityisen tärkeää, koska näin saadaan aikaan liikkumista työmarkkinoilla ja se on hyvä asia. Kiitoksia edustaja Nikolai. Edustaja Roitova ei ole paikalla, joten edustaja Keli on seuraavaksi. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos puhemies. Minä mielelläni äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta yhdessä ryhmäni kanssa. Paitsi en äänestänyt 22 artiklan puolesta, siinä puhutaan veropolitiikan yhteensovittamisesta. Meillä on epäilymme tämän suhteen nimenomaan tuossa kohdassa. Siitä syystä emme voineet myöskään äänestää sen kohdan puolesta, ja siinä äänestimmekin tyhjää. Mutta tässä on kuitenkin tuotu esille hyvin paljon hyödyllisiä asioita. Jos me vain onnistumme täytäntöön panemaan sisämarkkinat, niin me pääsemme myös kriisistä ulos ja kehittää kasvua Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kelly. Edustaja Pasescu, olkaa hyvä. Puhemies, äänestin tämän päätöslauselman esityksen puolesta, koska sisämarkkinat ovat yksi tärkeimpiä saavutuksia unionissa ja sen vakauttaminen on tärkeää. Sisämarkkinat ovat suurien haasteiden edessä ja sen kasvupotentiaali ei ole vielä täysin loppuun käytetty. Toimenpidepaketti voi luoda työpaikkoja ja luoda kasvua. Tämän takia jäsenvaltioiden pitäisi myöskin puolustaa sisämarkkinoiden toimintaa. Meidän pitää löytää älykästä kasvua ja kaikki pitää ottaa mukaan. Tähän vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä. Enemmän liikkuvuutta hyville, hyvin koulutettuille ammattimiehille ja naisille. Tämä parantaisi Euroopan unionin kilpailukykyä. Kaikki esteet romanialaisten työntekijöiden edeltä pitäisi poistaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pasescu. Edustaja Kama, olkaa hyvä. One of the sad things about the reaction of many Kun ajatellaan EUn poliitikojen, poliitikojen reaktioita, mikä siinä on surullista talouskriisiin, kun he valitsevat niukkuudesta, niin ei oikeastaan ole vaihtoehto suunnitelmaa. Niukkuus on hyvin tärkeää, että voidaan varmistaa, että milloinkaan ei enää jouduta tähän ansaan, jossa käytetään enemmän kuin mitä on käytettävissä, mutta samaan aikaan täytyy tarkastella kasvua edistäviä toimia ja varmistaa, että voidaan luoda ne työpaikat, jotka kautta EU, Mutta mikä on parempi väline? Oli sitten skeptikko vai uskova EU-projektiin. Sisämarkkinat ne ovat, niitä täytyy todellakin antaa niille puhtia ja pidän hyvänä sisämarkkinat kakkosen ehdotukset, jotka vähentävät esteitä jäsenvaltioiden välillä ja puututaan joihinkin toimialoihin ja ammatteihin, joiden on annettu lymyillä protektionismin takana. Antakaamme yrityksille laimat markkinat, annetaan heille alusta globaalia kilpailua varten. Muuten he käyttävät kauppaa markkinoilla muualla kuin Euroopassa. Vielen Kiitoksia edustaja Kamal. Seuraavaksi edustaja Tanok. Puhemies, minä äänestin tämän päätöksen puolesta liittyen sisämarkkinoiden tulevaisuuteen. Sisämarkkinat on ollut harvoja menestystarinoita Euroopan unionissa. Siitä on koitunut hyötyä kaikille kansalaisille ja uusia mahdollisuuksia Euroopan yrityksille. Siinä on myös vedetty kasvua eteenpäin, kuten työllisyyttäkin. Kun ajatellaan nykyistä huonoa e, taloudellista ilmapiiriä, niin täytyy olla varovainen euroalueelle kaikissa toimissa, jos mennään kohti budjettiunionia, ettei siinä viedä mahdollisuuksia meidän rahoituspalveluitamme Manner-Euroopassa. Minä edustan myös Lontoon kaupunkia ja totta kai se on tärkeää minun alueelleni. Siksi meidän pitäisi keskittyä nimenomaan täytäntöönpanemiseen kasvun hyväksi ja nopeasti. Voidaan esimerkiksi edistää myös palveludirektiivin tehokkuutta vähentää virkavaltaisuutta ja muita esteitä tavaroiden, pääoman, palveluiden ja työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tässä puheenvuorot sisämarkkinatoimenpidepaketista. Seuraavaksi äänestysselitykset eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuuteen. Edustaja Mazzoni, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän päätöslausuman puolesta, koska uskon, että on tärkeää, että tässä annetaan komission suuntaan ehdotuksia heidän pitää käydä julkiseen kuulemiseen eurooppalaisten yhteyden tulevaisuudesta. Ne kaikki tutkimukset, jotka tässä ovat olleet mukana liitteenä, niin yritykset, jotka ovat tällä hetkellä markkinoilla, rajat ylittävästi hyötyisivät tästä. Joten on tärkeää yhdenmukaistaa järjestelmiä ja yhtiöoikeuksia. Tämän päätöslauselman ansio pitää esittää myös komission suuntaan, mitä heidän pitää sitten tehdä tämän jälkeen. Pitää yksinkertaistaa avoimu, avoimuutta lisätä, yhdenmukaistaa ja ottaa huomioon erityisesti PK-yritysten tarpeet. Tietenkin näin tukea liikkuvuutta. Toivottavasti komissio sitten ajoissa pystyy vastaamaan näihin parlamentin esittämiin toiveisiin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Matsoni. Edustaja Roitova ei vieläkään ole paikalla, joten edustaja Piilan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kaikki toimet, joilla halutaan lisätä avoimuutta ja yhtenäistää sääntöjä yhtiöoikeudessa ja kauppaoikeudessa, ovat yritysten hyväksi. Näin saadaan mahdollisuus kilpailla tehokkaammin markkinoilla. Se koskee myös yhtiöoikeutta jossa usein törmätään ainakin joissakin jäsenvaltioissa esteisiin, jotka säännöt aiheuttavat, kun ne ovat erilaisia. Äänestin päätösohjelman puolesta, koska siinä kiinnitetään huomiota siihen, että täytyy saada aikaan aloitteita, joilla täytyy liikuntaympäristöä eh, yksinkertaistaa ja vähentää hallintorasitetta. Sen ja lisäksi se kiinnittää huomiota siihen, että täytyy saada yhteisiä sääntöjä eh, esimerkiksi niiden osapuolten osalta, joilla intressi asiassa on. Ja siinä kiinnitetään huomiota siihen, että täytyy voimaperäistää töitä, jossa eh, työstetään eurooppalaisen yhtiön, yksityisoikeudellisen yhtiöiden perussääntöä. Kiitoksia edustaja Pilan. Edustaja Pasescu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta sillä yhtiöoikeus on hyvin tärkeässä asemassa sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. On erittäin tärkeää voidaan osakkeenomistajien oikeuksia puolustaa ja taata oikeusvarmuus. EU tarvitsee tämän ajan oikeudelliset puitteet niin, että pysymme myös mukana muutoksissa. Meidän täytyy päivittää myös yhtiöoikeutta taloutta palvelaksemme asiakkaita ja osakkeenomistajia. Minä haluaisin korostaa nimenomaan yritysten roolia, kun kasvua ja elvytetään ja pyritään saamaan aikaan innovaatioita. Parantamisen varaa on vielä yhteiskunnan vastuun kohdalla yrityksissä. Eurooppalaisen yhtiöoikeuden pitäisi taata se, että kaikki osahalliset saavat yksinkertaisempia mahdollisuuksia. Kiitoksia edustaja Pasesku. Tässä kaikki äänestysselitykset eurooppalaiseen yhtiöoikeuteen. Seuraavaksi työllistävää elpymistä koskeva tavoite, päätöslausumaesitykset. Edustaja Nikolai voi aloittaa tämän. Matsoni ei ole paikalla. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în actualul context analiza acestui raport asupra uskon, että tämänhetkisessä tilanteessa tarvitaan komission analyysiä työpaikkatilanteesta. Ja esittelijä on katsonut työmarkkinatilannetta hyvin realistisesti. Mutta kahta asiaa haluaisin ottaa vielä esille. Täällä puhutaan siitä, ettei ole yhdentämistä sen välillä, kuinka paljon tulee maaseudun työntekijöitä korkeakouluista ja mikä taas sitten on työmarkkinoiden tilanne. Täällä tulee vähemmän diplomi-insinööriä esimerkiksi markkinoille. Meidän pitää katsoa ammattikoulutusta toisaalta ja sopeuttaa sitä sitten työmarkkinoiden todellisuuteen. Tämän takia minä tuen päätöslauselmaa siinä mielessä, että vähennetään tai helpotetaan työvoiman verotusta, koska tämä on tällä hetkellä liian rankkaa jossakin jäsenvaltioissa. Mistä päätöslauselman suunta on oikea, se tekee hyvän analyysin, ja tässä yhteydessä jäsenvaltiot tulevat kyllä ottamaan huomioon tämän päätöslauselman esitykset. Kiitoksia edustaja Nikola ja sitten edustaja Hänän. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Towards... Kiitoksia, varapuhemies. Työllistävää välttämistä kohti. No sehän voisi tulla ihan totuuden ministeriöstä. No, tämä nyt on viimeinen orvelilainen viittaus tälle päivälle. Kaikki nämä lupaukset on kuultu. Sellainen oli, kun olin Lissabonin agendan aikaan uusi parlamentin jäsen. Siitä piti antaa tietopohjainen kilpailukykyisin talous Euroopalle vuoteen 2010 mennessä. No nyt se on mennyt ja kuten Sara Peilin kysyisin, että miltä se nyt sitten tuntuu. Sitten tuli euro, Parhaimmat argumentit sen puolesta olivat, että työllisyyttä saataisiin siihen puhtia koko euroalueella. No mitenkäs se toimii? No sitten viimeisin tappio. Sehän on totuus, että me emme voi luoda työpaikkoja. Niitä voi lainsäädännöllä. Vaikka jonkun työllistään toimistoon, niin, niin ei, sehän tulee verorahoista. Ja voitaisiin käyttää tehokkaammin muualla. Täytyy lopettaa se, että tuhotaan työpaikkoja. Tällä pikkumaisella sääntelyllä annetaan yrittäjille mahdollisuus, jotka ovat todellinen liikkeelle paneva voima. Annetaan heidän luonnon työ, työpaikat. Kiitoksia edustaja hänen. Edustaja Harkin, olkaa hyvä. Thank you. Eh. Kiitos, herra puhemies. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, että kyllä aika innoittava otsikko, mutta jos sitä käytetään, niin sitä täytyy kyllä myös varmistaa, että aikaan saadaan tuloksiakin. Ja ajatellaanpa nimenomaan tätä, niin oli erittäin tärkeää, että me hyväksyimme toimenpidepaketinkin. Se on selvä viesti kansalaisille, että olemme nyt vakavissamme, kun pyrimme löytämään tasapainon tiukkuuden ja investointilähestymistavan välillä. Toivottavasti neuvosto kuuntelee nyt ja toimiin ryhtyy. Irlantilaiset kansalaiset muuten äänestivät myös budjettiunionin puolesta, koska haluavat myös investointeja mutta totta kai meillä on rajalliset keinot edistää työllistymistä. Meidän täytyy kouluttaa totta kai, tarjota uusia taitoja. Siinä on lisäarvoa löydettävissä Euroopasta. Minä vetoaisin neuvostoon, että poistettaisiin estävä määräenemmistö, kun ajatellaan rahastoa, niin että väline siellä säilyisi, että voitaisiin tarjota lisätaitoja työttömille. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia edustaja Akinsta. Edustaja Keli, olkaa hyvä. Puhemies, pieni virhe äänestyksessä tänään. Halusin äänestää puolueeni kanssa, mutta ensimmäisessä äänestyskohdassa painoin väärää nappulaa. Okei, okay. puhun tästä vielä myöhemmin. Niin, me olemme pyytäneet tähän tiettyä 2020 mennessä työllistävää vaikutusta. Ja tällä hetkellä se on vähempi kuin me olemme ajattelemat. Ja tämä vaihtaisi vielä 7,6 miljoonaa työpaikkaa lisää. Ja todellakin vaaditaan tässä paljon. Ja herra, hänen ja muut mainitsivat täällä, että täällä pyritään luomaan määräämällä työpaikkoja. No, no emme jotenkin voi luoda olosuhteita. Ja puhui juuri komission jäsen Barnierin kanssa tästä. Standardisointi, sisämarkkinat ja eurooppalainen patentti, kaikki nämä yhdessä voivat auttaa, että ehkä me saamme tilanteen vuonna 2020, mennessä, että 75 prosentin työllisyysaste saavutetaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kelly. Edustaja Pasescu, olkaa hyvä. Kiitos kovasti puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska minä olen samaa mieltä siitä, että talouden elpyminen liittyy työpaikkojen luomisesta. Keskusteluja on käyty paljonkin erinäisistä toimenpiteistä. Komissio on tehnyt esityksiä, neuvosto on tehnyt päätöksiä. Nyt on aika toteuttaa ne käytännössä tehokkain täsmällisin toimiin. Komission täytyy olla aivan selvillä 88 miljardista ja niiden käytöstä nuorten työpaikkojen hyväksi ja pk-yritysten tukemiseksi. Nuoria yrittäjiä pitää tukea vielä enemmän. Minä olen esittänyt komissiolle myös kysymyksen tästä aiheesta. Minä olen esittänyt sellaisen toivon, että jotain voitaisiin tehdä nuorten yrittäjien hyväksi vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Jotain pitää tehdä, jotta voitaisiin työmarkkinoille pääsyä helpottaa. Kiitoksia edustaja Pasescu. Seuraavaksi edustaja Kamal. Kiitoksia, varapuhemies. Mielestäni tämä keskustelu itse asiassa painottaa, ottaa esille näitä eh, eroja, joita on vasemmistointerventionistien puolella ja niiden, jotka haluavat uskoa vapaisemarkkinoihin. ne, jotka ovat vasemmalla, uskovat, että voidaan käyttää eh, varmaksi rahaa keinotekoisiin työpaikkoihin. Ja sitten kun on vaalit, voidaan koputtaa ovelle ihmisten luoneen ja sanoa, että jos äänestätte oikeistopuolueita, niin menette eh, työpaikka, mutta itse asiassa myös hyvinvointivaltioedut. Oikeisto sanoo, että hallitus pois tieltä, markkinoiden tieltä ja yrittäjyyden tieltä, annetaan heidän luoda työpaikat ja luodaan todellisia pysyviä työpaikkoja, ei työpaikkoja, jotka riippuvat siitä, että hallitus käyttää yhä enemmän veronmaksajien rahaa ja vieläkin enemmän tekee velkaa työpaikkoja yksityisessä sektorilla ja sitten siellä voidaan maksaa verotkin. Kiitoksia edustaja Kamal. Tässä äänestysselitykset työllistävää muista koskevaan tavoitteeseen. Seuraavaksi päätöslausumaesitys naisten sukupuolielinten silpumisesta. Edustaja Masoni ei ole paikalla, joten edustaja Nikola on ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Puhemies, äänestin tämän päätöslausumaesityksen puolesta kahdesta syystä. Ikävä Kyllä, tämä barbaarinen tapa on edelleenkin tämänkin vuosisadan alussa käytössä yhteiskunnassamme. Kyseessä on äärimmäinen väkivallan muoto naisia kohtaan. 140 miljoonaa naista on joutunut tämän uhriksi maailmassa, jopa Euroopassakin. Uskon, että YK on yleiskokouksessa tämä asia tulisi käsitellä. Tämä on asia, joka näkyy myös Euroopassa ja tämä loukkaa ihmisten ihmisoikeuksia, tämä on tasa-arvon loukkaus. On uskomaton, että tämä ilmiö näkyy vielä Euroopassa ja meidän pitää todellakin seurata tätä hyvin kiinteästi. Kiitoksia edustaja Nikolai, edustaja Zaborska, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr odhady Svetovej zdravotníckej... Kiitos Maailman terveysjärjestö arvioi, että EU:ssa on noin puoli miljoonaa tyttöä ja naista, jotka ovat käyneet läpi sukuelinten silpomisen. Ja 180 000 on vaarassa joutua kokemaan sen. Tämä on kauhea barbaarinen rituaali, jolla ei mitään tekemistä uskonnon kanssa. Se on perinne ja sillä on kuitenkin tuhoisa vaikutus nuorten tyttöjen elämään. Tämä on toinen päätösohjelmaesitys, joka on tässä talossa hyväksytty, jossa vaaditaan jäsenvaltioita ja EUta juurimaan pois tämä epäinhimillinen käytäntö. EU voi tehdä paljonkin pe- lopettaakseen tällaisen väkivallan. Se voi auttaa järjestöjä, jotka auttavat uhreja ja se voi myös kehitysavun puitteissa tehdä enemmän niin, että ei tehdä mitään kompromisseja tämän kaustuttavan käytännön osalta. Oskar es folgt Frau Kollegin Basescu. Rouva Basescu seuraavaksi. Minä äänestin tämän päätöslausumaesityksen puolesta, koska naisten sukupuolielinten silpominen on barbaarista käytäntöä, jota ei voi hyväksyä. Fyysiset ja psykologiset seuraukset ovat kammottavat näille uhreille. Se saattaa johtaa hyvin vakaviinkin terveysseuraamuksiin tai jopa kuolemaan. Vaikkakin tämä käytäntö on laitonta, niin edelleen sitä kuitenkin käytetään myös EU:ssa. Noin kolme miljoonaa naista joutuu kärsimään tästä Euroopassa, jopa Euroopan unionissa. Minä viittaan erityisen tapaukseen erässä perheessä. Siellä neljä tyttöä joutui sukupuolielinten silpomisten uhriksi. Minä toivon, että YK on yleiskokous hyväksynyt myös päätösauselman tästä aiheesta myöhemmin. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Kiitoksia kollega Pasescu. Sitten kollega Chanok. Puhemies äänestiin eh, päätöslauselmaesityksen puolesta, joka koskee naisten sukupuolielinten silpomista. Arvotaan, arvioidaan, että 140 miljoonaa naista ja tyttöä on kokenut ja kokee sen seuraukset, ainakin puoli miljoonaa niistä Euroopassa ja valitettavasti usea heistä alueella, niin Lontoossa, niin heille se on suuri asia. Afrikan sarvessa se on perinne, mutta ei minkään uskonnon vaatimus, se on barbaarinen käytäntö koskee alle 15-vuotiaita tyttöjä ja siitä tulee hyvin vakavia pitkän aikavälin loukkaantumisia ja vaikutuksia. Siitä seuraa hivin viruksen tartuttamista, voi estyä raskaus, tulee tulehduksia. Ne voivat olla kohtalokkaita ja kuolemaan johtavia. Nyt YK on yleiskokouksen täytyy tuomita käytäntö kaikissa jäsenvaltioissa ja EU-jäsenvaltioiden täytyy kriminalisoida käytäntö kansallisella lukossa. Meidän täytyy nähdä enemmän syytteitä sekä vanhempia että lääkäreitä kohtaan, jotka tekevät toimenpiteitä. Sitä tapahtuu laittomasti kuitenkin poliisi kulttuurisista syistä eivät, ovat vastahakoisia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 Rintaimplanttitapaus on esimerkki puutteellisesta asiantuntemuksesta ja oikeudellisista porsareista. Toivottavasti nyt komissio saa rohkaisua tästä, jotta se ryhtyisi tarvittaviin toimiin ja näin saataisiin riittävät oikeudelliset puitteet rintaimplantteja varten tai ylipäätään ajatellen koko tuotantoketjua näissä lääkinnällisissä välineissä. Me tarvitsemme jäsenvaltiossa myös seurantaa ja valvontaa. Itsekin olen lääkäri ja siksi olen kiitollinen tästä toimesta. Me tarvitsemme myös rintaimplantteja varten identifiointijärjestelmiä, jotta jäljitettävyys takaa taataan jatkossa. Vielen dank, frau. Kiitoksia edustaja Czaborska, Tässä äästysselitykset äh, näihin viallisiin rintaimplantteihin liittyen. Näin keskustelu päättyy ja toivotan edustaja Czaborskalle ja tulkeille myös hyvää ruokahalua. Kello 15 jatkamme jälleen.